Hyvät naiset ja herrat, äänestys ja istunto jatkuu jälleen. Jatkamme äänestystä. Seuraavana on Grossin mietintö, jonka aiheena on rautateiden kotimaan henkilöliikenne. Meillä on 42 äh, valiokunnan tekemää tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herr Camber. Herra Camber. Mr. President, I was prevented... Herra puhemies, aikaisemmin en saanut puheenvuoroa. Yksi EU-jäsenyyden väitetyistä eduista on